AI-menettelyä ja sinisiä korttejakaan ei hyväksytä. Alkuun toivotan tervetulleeksi komission edustajat. Edustaja Öttinger ja ottamatta koko komissio on edustettuna ja näin pitääkin olla, kun kyse on tällaisesta asiasta. Ensinnäkin pyynnön esittäneen ryhmän puolesta kollega Zani, Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime päivinä olen lukenut sitä, mitä kollegat ovat todenneet, ja näyttää siltä, että kaikki ovat todella hämillään liittyen tilanteeseen Junckerin valitun uuden komission jäsenen kannalta. Odotan laajaa tukea tälle esitykselle, mutta valitettavasti tiedän, että tilanne tulee olemaan erilainen, koska parlamentti on usein ollut hyvin tekopyhä. Käyn läpi nyt nopeasti tilannetta. Ensin Guen kollegat. Ehkä he eivät huomanneet, että hiljattain juhlittiin 25. Berliinin murtumisen juhlapäivää ja ehkä he eivät ole lähteneet juhlistamaan tätä, vaan haluavat olla moraalisesti muiden yläpuolella. Olemme nähneet kuitenkin aikaisempina kuukausina, mikä demokratia tässä talossa on. Me edustamme erilaista demokratiaa ja olemme siitä ylpeitä. Myös vihreiden on nyt aika päättää, kuuluvatko he suuren koalitioon, joka hallitsee Eurooppaa, vai ovatko he meidän mukanamme. Me ei voi olla kahdessa paikassa yhtä, paik- yhtä aikaa. Sama pätee liberaaleihin. He kärsivät valtavan vaalitappion Heillä on kuitenkin hyvin eurooppalaiset perinteet ja odotan, että he toimivat ylpeästi, koska Juncker ei edistä eurooppalaisia ihanteita. Mutta nyt puhuisin lyhyesti sosialisteista heidän puheenjohtajastaan Pitellasta. Hän ei ole vaatinut oikealla tavalla vastauksia Junckerilta. Onko hän tyytyväinen vastauksiin, joita hän on saanut? Ja miten hän tämän osoittaa, hän on aina käyttäytynyt hyvin ristiriitaisesti. Haluatteko te, että herra Juncker on kansalaisten tai veronkiertäjien puolella? Luxemburgin pääministerinä hän salli sen, että miljardit ja miljardit valuivat monikansallisten yritysten taskuihin, eikä hän ajanut kansalaisten etuja me olemme enää täällä jäljellä. Sanotte, että olemme euroskeptisiä, mutta te edustatte ainoastaan Junckerin ystävien etuja, voimakkaita valtoja, monikansallisia yrityksiä. Te olette n tai Euroopan pahin kuva, herra Juncker. Olette edesauttaneet monia epäonnistumisia Euroopassa. Kun Kreikkaa tuettiin, te tyhjensitte taskuja miljardien verran, miljardin arvosta mu- muualta. Jos teillä on hitunenkin arvokkuutta, teidän tulisi lähteä täältä. Me voimme antaa nyt voimakkaan muutoksen merkin, jota Eurooppa tarvitsee. Ja te kaikki saatte mahdollisuuden osoittaa, että Euroopan parlamentti on todella ainut legitiimisti val- valittu taho, joka ajaa kansalaisten etuja, ei pankkien tai monikansallisten yritysten. Kiitos. Äh, Seuraavana puheenvuoron saa komission nimissä Edustaja Juncker, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat edustajat, pyydän anteeksi näin alkuun, etten voinut olla heti alusta alkaen täällä läsnä. Tämä ei ole mikään epäkohteliaisuuden osoitus, vaan osoitus siitä, että liikennevirrat Savernin ja Strasbourgin välissä oli melkoiset ruuhkat ja pyydän anteeksi tätä myöhästymistä. Niin mitä tähän itse pyyntöön tulee ja itse esitykseen, niin toteaisin, että parlamentin edellisessä täysistunnossa olin parlamentin kuultavana ja kerroin oman näkemykseni. Parlamentaarinen keskustelu voidaan tietenkin tulkita eri tavalla, mutta 13. marraskuuta Brysselissä lausumani kuvastaa tilannetta oikealla tavalla. Euh, Olen sitä mieltä, että kun on erilaista kansallista lainsäädäntöä, niin se johti siihen, että oli sellaisia tilanteita, joissa joskus verotettiin eh, liian vähän eurooppalaisia yhtiöitä. Tämä ei ole kuitenkaan sen eettisen ja moraalisen konseksuksen taustalla, joka pitäisi olla käytössä, mutta ongelma ei liity ainoastaan Luxemburgiin, vaan yleisemminkin se on eurooppalainen ongelma, sillä tällaisia ennakkopäätöksiä käytetään 22 Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja siitä syystä minä ehdotin tiettyjä muutoksia toimintatapoihimme ja minä 15 heinäkuuta aloituspuheenvuorossani ja myös vaalikampanjan aikana ja lokakuussa pyysin sitä, että otettaisiin käyttöön sellainen järjestelmä, että olisi olemassa yhteinen verotustapa yritysten osalta. Ja minä sanoin, että minä olen myös transaktioveron kannalla. Se oli enää vain komissiolle kuuluva asia, koska olemme vahvistelun yhteistyön menettelyssä, niin tässä on myös jäsenvaltiot mukana. Meidän pyysin automaattista eh, tiedon vaihtoa, joka liittyy näihin ennakkopäätöksiin Euroopan unionin sisällä ja Euroopan nimissä minä G20 kokouksessa Brisbaneissa Australiassa tästä asiasta puhuin ja sain tukea Ranskan ja Saksan liittotasavallan, Espanjan, Italian eh, presidentin ja pääministeriltä ja OECDn johtajalta. Ja minä joudun toteamaan, että G20 ei kuitenkaan päätelmiinsä ottanut mukaan näitä automaattisia tietojen vaihtoja, vaan puhuttiin yleensä eh, veropäätösten läpinäkyvyydestä ennakkopäätösten läpinäkyvyydestä, mutta kaikki valtiot kuitenkin antoivat minulle tukeensa. Ne, jotka eivät mitään sanoneet, ehkä heillä on erilaisia ajatuksia mielessään. Ja minä haluaisin myös muistuttaa, että kun minä olin 2005 neuvoston puheenjohtaja Ekofinin eh, puheenjohtajan, minä ehdotin Ekofinille, että otettaisiin käyttöön verokomitea, joka olisi yhtä tärkeä kuin muutkin korkean tason komiteat, niin että voitaisiin tarkastella ja varmistaa se, että käy hyvien käytänteiden sääntöjä noudatettaisiin. siihen hyväksyttiin vuonna 1997 minun johdollani, mutta tämä ei johtanut mihinkään. Ja siksi kääntyisin Italian puheenjohtajan valtiona Italian puoleen että, ja pyytäisin, että ehdotettaisiin uudelleen tällaista verokomitea, joka olisi yhtä korkealla tasolla kuin eh, talous komitea, joka valmistelee ECOFIN kokousten asioita, mitä tulee tähän epäluottamuslauseesitykseen, joka on edessämme. Se on tämän talon sääntöjen mukainen, mutta olisi kuitenkin ollut parempi, jos se olisi esitetty siinä vaiheessa, kun minä käytin puheenvuoroni omasta aloitteestani ensimmäistä kertaa marraskuussa. Ja kun katson, ketkä tässä ovat allekirjoittaneet, niin joudun miettimään sitä, mikähän tausta-ajatus tässä ehkä on joka kerta, kun minulle kysymyksiä esitetään, niin joudun tietysti vastaamaan, mutta minä vähän luulen, että kysymyksen laatioiden mielessä on muitakin ajatuksia kuin se, mitä tässä sanotaan. Kaikkien tietää, että en ole suurpää oman ystävä, ja kun siellä suur yrityksissä kuultiin, että minua tästä syytettiin, niin kyllä siellä oltiin aika ihmeissään. Ja haluaisin vielä erään seikan sanoa, epäluottamuslause esitys kohdistui koko komissioon. Ja minusta tuntuu, että minä olen kuitenkin ainoa, josta on kyse, jolta asioita kysytään. Ja siksi 15. heinäkuuta sanoin, että jos parlamentti vetäisi pois joltain komission jäseneltä eh, luottamuksen, niin sitten tämä henkilö poistuisi komissiosta ja muita ei saa häiritä. Jos haluatte, että minä poistun, sanokaa tämä suoraan, niin minä lähden pois. Paljon kiitoksia, Jean-Claude Juncker. Nyt avaan keskustelun ensimmäisenä EPP nimissä puheenjohtaja Weber, olkaa hyvä. Äh, puhemies hyvä komission puheenjohtaja hyvät kollegat tästä keskusteltiin hyvin laajasti brysselin minitäysistunnossa ja jean claude juncker teki ehdotuksen siitä miten verokysymyksiä voitaisiin ja veroon liittyvää oikeudenmukaisuutta hoidettaisiin euroopassa. haluaisimme estää sen että suuryritykset pääsevät vastuustaan maksaa veroja mutta haluamme sen myös kirjattua ylös. Haluamme komissiolta konkreettisia aloitteita ja näin komission puheenjohtaja Juncker on myös tehnyt aikoinaan tehdä ja me tuemme häntä täysimääräisesti. EPP aikoo hylätä tämän epäluottamuslauseen. Nyt kun koko komissio on täällä paikalla yhtenä rintamana, niin haluaisin sanoa, että tässä nämä naisten herrat, jotka neljä viikkoa sitten valitsimme, haluavat nyt ryhtyä itse töihin ja meidän pitää jättää heille tämä työrauha. Le Pen, Farage ja muut, jotka ovat tämän allekirjoittaneet, ovat ehkä tyytyväisiä siitä, että median huomio nyt taas keskittyy heihin. Mutta täällä kaikilla on yhtäläiset oikeudet, jos pyyntöjä esitetään, niistä aina keskustellaan. Mutta valitettavasti ette saa aina samaa huomiota kuin muut, koska ette tee työtä rakentavasti, vaan haluatte ainoastaan tuhota asioita. Ja tänään, kun tätä keskustelua käydään, Niin, tässä on nyt ihanteellinen maailma, jossa Le Pen ja Farage asuvat. Puhumme verokysymyksistä Niissä ei Euroopan parlamentilla tai ilkeillä Brysselin byrokraateilla ole minkäänlaista sanavaltaa, vaan verotuskysymykset kuuluvat kansallisten suverenien jäsenvaltioiden käsiin ja niiden toimivaltaan. Ja siksi kysyn, miksi ongelma ei voida ratkaista, jos kerran elätte omassa ideaalisessa ihanteellisessa maailmassa, niin miksi ette itse pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. Onko Eurooppa aina syypää näihin yritysten verojen maksamatta jättämiseen, herra Farage Helpen? Ja tänään puhumme EFDDn aloitteen tekijöistä, niin katsotaanpa hieman tätä ryhmää. Herra Zanni, Grillon edustajana lähti tähän aloitteeseen. Sanoitte, että te olette Eurooppaa, mutta kuka on me? EFDD-ryhmä esimerkiksi Grillon ihmiset sanovat, että tarvitaan lisää solidaarisuutta maahanmuutossa. Farage taas sanoi yhdistyneessä kuningaskunnassa heittämänsä kaikki romanialaiset ulos maastaan romanialaiset ja puolalaiset sanovat, että he tarvitsevat samat oikeudet kuin EUn perustajilla Länsi-Euroopassa on. Ja samalla Le Pen sanoo, että hän ei toivo mitään solidaarisuutta tähän, tälle mantereelle. Le Pen maalailee uhkakuvia juutalaisia vähemmistöjä ja ulkomaalaisia vastaan – te väitätte olevanne heidän tukenaan olevanne uusi Eurooppa. Te ette ole mikään uusi Eurooppa, vaan Euroopan vastakuva. Herra puhemies. Herra puhemies. Odotan innolla torstain äänestystä. Emme äänestä siitä, voiko komissio jatkaa töitään vai ei. Haluan, että he pystyvät jatkamaan työtään, vaan me äänestämme siitä, annammeko tässä voiton oikeistoradikaaleille. Minä en sitä ainakaan heille halua antaa. Das Wort hat jetzt für die... Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä edustaja Pitellä, olkaa hyvä. Trovon posturus. Puhemies, on aika absurdia, että epäluottamuslauseessa, ilman että, tai sen sijaan, että kerrottaisiin, miksi tähän on ryhdytty, lähdetään tässä parlamentin jäsenten välillä syyttelemään toisiaan. Täällä uskotaan, että he voivat itse päättää, mitä he voivat tehdä tällaisissa kysymyksissä. Yleensä en vastaa tällaisiin loukkauksiin, koska koska se on aivan turhaa. Mutta täällä on yksi asia, johon kuitenkin kannattaa vastata. Ja se on syyte tätä parlamentin täysistuntoa vastaan. Usein täällä on kiistoja parlamentin jäsenten välillä, mutta kuitenkin olemme aina puolustaneet parlamentin arvokkuutta. Euroopan parlamentti on ainut ylikansallinen toimielin, jonka kansalaiset ovat suoraan valinneet. Me edustamme täällä miljoonia kansalaisia. Kuitenkin epäluottamus lauseen osalta täällä meidän täytyy toimia kohteliaasti. En vastannut, kun minua henkilökohtaisesti tai minua vastaan henkilökohtaisesti hyökättiin ja ryhmäni vastaan hyökättiin. Mutta tämän päivän epäluottamuslauseella parlamentti voisi haluamattaan astua historiaan. En usko, että koskaan on käynyt niin, että komissio saisi tällaisen epä, kielteisen epäluottamuslauseen näin pian valintansa jälkeen. Katsotaanpa, mitä tapahtuisi, jos lähettäisimme kotiin kaikki komission jäsenet. 300 miljardin investointisuunnitelma, josta ilmoitetaan kahden päivän päästä, äh, haehtuisi savuna ilmaan. Näin emme onnistuisi luomaan työpaikkoja tai kitkemään kriisiä jäsenvaltiot aloittaisivat uudet neuvottelut komission jäsenehdokkaista ja tässä tuhlattaisiin kuukausia, jotta uusi kollegio saataisiin kasaan. Ja Eurooppa ei saisi vastauksia. Työttömyys räjähtäisi käsiin, deflaatio lisääntyisi. Ehkä te toivotte juuri tätä. Ehkä tämä status quo ja se, että vastauksia ei ole, on se, mitä te toivotte, mutta me emme ole tässä veneessä mukana. Hyvä puhemies, hyvät komission jäsenet. Teidän on pelättävä kansalaisten epäluottamuslausetta. Jos me emme torju kriisiä, silloin meidät sysätään sivuun, meidät kaikki. Nyt sanon, että käärimme, käärikämme hihat. Alkakaamme käyttää investointisuunnitelmaa, kitkekäämme veronkiertoa. Meidän on puututtava tilanteeseen, joka on vakava, kun suuryritykset kiertävät veroja. Kysyimme tästä komissiolta kaksi viikkoa sitten. Pyrimme siihen, että lähdemme käsittelemään asioita me olemme antaneet teille luottamuksen teidän, tekemiemme, te, teidän tekemienne ehdotusten perusteella. Ei tässä ole tarvinnut odottaa mitään lehtien otsikoita, jotta voimme puhua näistä epäilyksistä, joita yrityksiin ja hallituksiin liittyy. Parlamentti on tehnyt töitä. Viime vaalikaudella parlamentti hyväksyi tähän liittyvän mietinnön ja me odotamme, että parlamentin EKn valiokunta jatkaa viisasta työtään. Tämä on hyvä tapa jatkaa tätä työtä, kitkeä näitä vitsauksia. On tärkeää, että komissio ja parlamentti voivat jatkaa työtään kansalaisten etujen nimissä. Die ECRn nimissä edustaja Legutko. Uh, thank you. I will not be... Kiitos. En nyt lähde puhumaan tämän esityksen tekijöiden henkilökohtaista hyvistä tai huonoista puolista, sillä en heitä tunne tai jos ajattelen heidän tarusperiaan, niin tämäkään ei minua kiinnosta. Minä aion puhua ainoastaan Junckerin ongelmasta, sillä kyllä tämä tällainen Juncker-ongelma on olemassa. Puheenjohtaja Juncker, nyt on kyllä myönnettävä, että tämä teidän alkunne ei ollut kovin hyvä. En ole kovinkaan myöskään tyytyväinen siihen, mitä sanoitte viimeksi, enkä ole täysin vakuuttunut siitä, mitä tänään sanoitte. vaikuttaa siltä, että teillä ei ole ollut minkäänlaisia oman tunnon tuskia. Tämä on aika harvinaista kyllä poliitikoilla, mutta joskus tämä on kyllä mahdollista. Anteeksi vaan, että näin sanon. Mutta yksi asia pitää kuitenkin tehdä selväksi. Me todella tarvitsemme selkeät tiedot näistä erityistä verosopimuksista ja kaikista siihen, mikä tähän ehkä liittyy. Ja kun puhun meistä, niin tarkoitamme Euroopan kansoja, eli kaikkia niitä ihmisiä, joita vastaan nämä sopimukset oli suunnattu. Minun maaltakinenkin on mennyt miljardia euroja hukkaan siksi, että tässä Luxemburg on eh, tällaisia keinoja käyttänyt. Ja kun puhun meistä, niin tarkoitan myös meppejä. Suurin osa mepeistä äänesti teidän puolestanne joku aika sitten. Mutta Tästä on hyötyä myös teille, puheenjohtaja Juncker. Te itse tarvitsette tätä, sillä teettepä mitä hyvänsä komission puheenjohtaja, niin kyllä tämä skandaalin varjot siellä teidän perässänne kulkee ja se liitetään teidän nimeenne niin kauan, kunnes tämä ongelma saadaan todellakin pois päiväjärjestyksestä. Ja kuka tässä nyt sitten selvitysjuota pitäisi, kenen pitäisi sitä tehdä? Tietysti Luxemburgin viranomaisten ja esimerkiksi OECD ja muiden riippumattujen kansainvälisten tahojen, mutta minä olen kyllä vähän nyt, eh, en ole oikein vakuuttunut siitä, että komissio, jota te johdatte, tätä asiaa tutkisi. En nyt sano suoraan teistä mitään, mutta minä kuitenkin lähden liikkeelle siitä periaatteesta, että Nemo Judex in causa suoli, kukaan ei omaa asiaansa voi lähteä tuomitsemaan tai tuomina toimimaan siinä. Näin sanot roomalaiset ja tämä roomalainen periaate on mielestäni pyhä. Me emme voi sitä rikkoa, jos emme halua, että meitä pidetään pilkana. Ja nyt ei ole missään nimessä hyväksyttävää se, että nyt käytetään tilaisuus vain hyväksi ja jatketaan veroharmonisoinnin suuntaan. Ei tätä tekosyyttä käyttäen, eikä tässä Euroopan nykytilanteessa, eikä myöskään silloin, kun te komissiota johdatte. Kiitos. Liberaalien nimissä puheenjohtaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Chairman, Mr. President, um- Herra puhemies, meidän ei pitäisi puhua liikaa tästä itse esityksestä ja syynä on se, että kaikki varmaankin ovat havainneet, myöskin ECRn puheenjohtaja on voinut havaita, että tämä on vain tällaista pientä kahden ryhmän kikkailu, eli EFDDn, Farazin johtaman ryhmän ja Le Penin johtaman ryhmän välistä kikkailua. Ymmärrän toki, mikä tarkoitusperä tällä on. Tämä kuuluu politiikkaan. Tämä liittyy tällaiseen perversiin logiikkaan, sillä oikeastaan tässä esitetään, että meidän pitäisi LuxLeaksiin liittyen lausua tuomio ennen kuin asia on tutkittu komissiossa tai parlamentissa. Ja tämä nyt ei ole vakavahenkistä toimintaa. Eli nyt esittää tällaista, kun me pyydämme komissiota tarkastelemaan asian yksityiskohtia ja juuri kun olemme perustamassa parlamentaarisen tutkimusvaliokunnan. Sehän on aivan järjetöntä, eli aloittaa esityksen käsittely ennen kuin on ylipäätään tutkittu asiaa. Herra puhemies, todettakoon, että ainoa mielenkiintoisin asia ei liity niinkään sen sisältöön, vaan se, että vihdoinkin Farage ja Le Pen osoittavat, minkälainen suhde heillä on. Se on kaiken A ja O tähän esitykseen liittyen. Eräänlainen suhde on olemassa. Eli samanlaista populistista lähestymistapaa käytetään, kuten Farage aikanaan Briten saarilla lietsoi. Ja tämä osoittaa myöskin sen, että UKIP on rasistinen, mukalaisvihamielinen. Kyllä tämä lista vielä jatkuu, odottakaa vain islamofobinen äh, juttu. Tämä ei ole minun keksimäni asia, vaan nämä ovat UKIPin perustajan Elan Skatin omia sanoja. Eli mielestäni teidän ryhmäni, ryhmänne ei ole kiinnostunut laisinkaan tällaisten veronkiertoasioiden selvittämisestä. Ja kollega Zani osoittelee sormella vain ja nostaa meidän suuntaan, mutta koittakaapas ensin hoitaa omat asianne kuntoon. Sillä kollega Farage, hänellähän on omalla saarella tai Isle of Manilla veronkiertoa ajava järjestelmä käytössä ja sama pätee myöskin kollegalle Peniin, sillä piakkoin tulemme kuulemaan, mitä hän sanoo, ja hän lainaa venäläisiltä pankoilta rahaa poliittisten toimiensa rahoittamiseksi. Kukaan muu ei sitä tee. Joten minä kyllä uskon, että niin kuin edustaja Weber totesi, hän lausui 500 sanoja. Te ja kollega Faraste vastustatte Eurooppaa ja tällä tavalla me emme asioita paranna. Joten ehdottaisin kaikessa yksinkertaisuudessa, että palataanpas päiväjärjestykseen ja äänestetään tätä tyhmää esitystä vastaan. Kiitoksia. Bitte sehr. Olkaa hyvä. Eh, Oliko tuo hävittävä puhe nyt jotenkin tämän parlamentin uskottavuuden parantaja vai ei? Okei. Okay. Hyvä. Seuraavana edustaja Tsima, yhdistyneen vasemmiston puheenjohtajan ominaisuus. Olkaa hyvä. Arvon kollegat, arvon herra Juncker, kritiikkimme teitä kohtaan pätee edelleen. Osoitimme sitä jo ensimmäisessä yhteisessä kuulemisessamme omassa ryhmässämme. Ja tuolloin jo viittasimme siihen, kuinka hankalaa meidän näkökulmastamme on, kun katsotaan tätä syytöstä siitä, että Luxemburg on veroparatiisi, että siellä kierretään veroja. Ja se, että te olette täällä ja sanotte, että haluatte puuttua tähän. Olemme saaneet asiakirjoja, ne liittyvät yrityksiin, jotka ovat toimineet yhdessä PricewaterCoopers yrityksen kanssa. Kyseessä oli 340 yritystä, joista on tehty yli 500 päätöstä. Ja heti tämän jälkeen sanoimme, että Euroopan parlamentissa on avattava keskustelu, joka tekee selväksi sen, että muutokset Euroopassa tuovat, lisä, tuovat lisää solidarisuutta rahoituksessa ja että todella toimimme ensisijaan oikeudenmukaisesti. Ja kysyn teiltä, miten te suhtaudutte tähän. Sanoitte, ryhmällemme asioita, mutta olimme kymmenen päivää sittenkin teidän puheisiinne pettyneitä. Odotimme selkeämpää lausuntoa. Teidän täytyy ymmärtää, että kyseessä ei ole ainoastaan henkilökohtaista kritiikkiä teitä vastaavan järjestelmää vastaan, joka kantaa nimeänne, järjestelmä Junkeria vastaan. Tässä ei ole kyse pelkästään teistä. Sanoitte sivulauseessa, että että 22 EUn jäsenvaltiota harjoittavat tätä järjestelmää eri muodoissaan tällä hetkellä. Puhuitte Verhofstadtista, että varmaan mitenkään väärin perustein, mutta tästä tässä on kyse. Jos haluamme, että toimimme uskottavasti, niin silloin teidän on tunnustettava omat vastuunne. Te pyritte selvittämään ja selittämään sitä, että komission puheenjohtajana ette puhu Luxemburgin toiminnan puolesta, mutta tämä ei käy. Odotamme teiltä juuri vastakkaista toimintaa. Ja tuolloin aikaisemmin esittimme epäluottamuslauseen, jolle emme kuitenkaan saaneet kylliksi allekirjoituksia valitettavasti, koska alusta lähtien sanoimme, että emme halua puolellemme äärioikeiston ääniä. Se Eurooppa, jota me haluamme, on erilainen. Ja siksi viittasin tähän aikaisempaan pyyntöön. Vaadimme, että voisimme muuttaa EUta yhdessä teidän kanssanne. Ette kuitenkaan sanoneet, mihin suuntaan muutokset menevät, ja tämä on tässä määräävää. Se erosi meidän pyynnössämme siitä, mitä osa teistä haluaa. Marine Le Pen ja Farage, jos he tekevät tällaisen esityksen, he eivät voi olla ihmeessään siitä, että muut eivät lähde mukaan. Me haluamme muutoksia, haluamme entistä solidarisempaa Eurooppaa. Jos näin sanotte, niin silloin teidän täytyy myös päättää, kenen kanssa muodostatte ry- poliittisen ryhmän. Teidän on myös päätettävä, kenen kanssa teette näitä esityksiä. Me pidämme kiinni näkemyksestämme Olemme pettyneitä myös vihreisiin, koska he ovat sanoneet, ja siihen, että sosialistit eivät kymmenen päivää sitten käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen keskustellakseen tästä asiasta meidän kanssamme ja keskustellakseen siitä, minkälaista Eurooppaa todella toivomme. Tähän meillä oli tilaisuus. Nyt voimme ainakin äh, perustaa tällaisen tutkintaa valiokunnan. Ja tämä on enemmän kuin erityisvaliokunta. Vetoan teihin kaikkiin. Tässä on kyse siitä, että me todella päätämme nykyiset käytännöt ja ainakin tuemme tätä uutta valiokuntaa. Uh, Mr. President, Olkaa hyvä. In this house we have just had Puhemies, täällä on juuri kuultu kaikkein suurin, tärkein syytös, mitä täällä voidaan sanoa. Täällä on 24 eh, meppiä kutsuttu rasisteiksi, eikä tämän pahempaa voisi sanoa. Tämä on säännön 11 vastaista. Siinä sanotaan, että tämän parlamentin jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioituksella näiden periaatteiden pohjalta. Kun tällainen säännön rikkomus tapahtuu, niin sääntöjen 165 ja 166 pohjalta pitäisi eh, huomauttaa puhujalle, että tämä oli väärin, että kuitenkaan näin tehneet. Miksi? Kiitoksia. Hien... En ole yllättynyt, että te tunnette nämä säännöt noin hyvin. Mitä tulee Verhofstadtin lausumaan, niin kyse oli sitä siteerauksesta, eli puolu, UKIP-puolueen perustajan lausumista kollega Verhofstadt ei itse näitä sanoja omasta puolestaan lausunut, vaan kyse on siitä, että Verhofstadt vain lausui, mitä teidän puolueenne perustaja on aikanaan todennut. Seuraavana edustaja Harms, vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Harms, bitte. Edustaja Harps, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat hyvät naiset ja herrat, kollega Juncker, hyvä Euroopan parlamentti. Tämä on kyllä liian vakava keskustelu, keskustelu LuxLeaksista, että me lähtisimme tässä nyt katsomaan vain oikeiston suuntaan kun tiedämme, etteivät he itsekään oikein tiedä, millä tavalla he sijoittautuvat tähän poliittiseen kenttään. Muistan oikein hyvin käymämme keskustelut viiden tähden ryhmän edustajien kanssa, mutta tämä ei kuulu tähän, joten unohdettakoon se. Mielestäni me olemme nyt ajautuneet hyvin hankalaan toimielintä koskevaan tilanteeseen, kun LuxLeaks-asia on nähnyt päivänvalon. Me halusimme lähteä puhtaalta pöydältä ponnekkaasti liikkumaan kohti uutta solidaarista Eurooppaa. Tilannehan on nyt todellakin niin, että se mitä tulee itse LuxLeaksiin, niin tämä on aiheuttanut uutta mielipahaa suhteessa eurooppalaiseen toimintaan. Eli kansalaiset ovat nyt sitä mieltä, että solidaarisuus ei olekaan Euroopassa kaiken A ja O, vaan että aina uudestaan ja uudestaan jotkut yrittävät hyötyä toisten kustannuksella ja saada omalle maalleen paremman aseman. Se, miten tähän tilanteeseen on ajauduttu, jääköön mainitsematta, mutta monet kansalaiset ovat juuri tätä mieltä, erityisesti niissä maissa, joissa viime vuosina on harjoitettu tiukkaa säästöpolitiikkaa aiheuttaen valtiolle toimintakyvyttömyyttä. Kansalaiset, jotka ovat maksaneet veronsa, ovat kyllä ansainneet aivan toisenlaisen kohtelun. Ja tästäpä syystä uskonkin, että keskustelu siitä, mitkä ovat jäsenvaltioiden oikeutettuja tuloja, jotta se toimisi kansalaisten intressien mukaisesti, niin on asia, josta meidän on vielä keskusteltava. Ja jos kollega Zani toteaa, että minä kuuluisin yksi, kaksi suurkapitalistien leiriin, niin ei niin todellakaan ole. Me haluamme selvittää asiat, me haluamme perinpohjaisen selvityksen, ja se toteutuu paremmin, jos ei vain toimita totuttuun tapaan, eli tarjotaan vain Junkerin pää vadilla ja yksi, kaksi asiat olisivat kunnossa. Ei päinvastoin. Tilanne ei muutu silloin miksikään. Jean-Claude Juncker on se henkilö, jonka suuntaan Euroopassa katsotaan. Hänen on yhdistetty suuria odotuksia ja Junckerin tulisi komissioineen muuttaa niitä asioita, jotka ovat menneet Luxemburgissa, Irlannissa, Itävallassa, Alankomaissa ja ties missä väärin. Nämä asiat ovat menneet näille väärille äh, raiteille, mutta yhteistyössä valtioiden ja hallitusten päämiesten kanssa asiaa täytyy käsitellä. Se edellyttää selvitystyötä, peripohjoista selvitystyötä ja nyt täytyy tehdä myöskin sitä valmistelutyötä, jotta voidaan välttyä siltä, ettei jatkossa yritysverotusta käsitellä eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Tämä on Junckerin näkökulmasta katsottuna koetin kivi. Eli joko selviydytte tässä tehtävässänne, mutta se ei onnistu ihan yksinomaan teidän toimestanne. En voi siis hyväksyä tätä epäluottamuslauseesitystä, mutta tämä eurooppalainen henki, jonka haluatte ottaa käyttöön unionissa, toivottavasti saatte sellaisen hengen aikaiseksi tai sitten ympärillänne kyllä ilmapiiri synkkenee, mutta kyse ei ole vain ainoastaan Junckerin ongelmasta, vaan kyse on siitä, että komissio voi tehdä menestyksekästä työtä tai sitten se tulee epäonnistumaan, sillä luottamuksen takaisin voittaminen on nyt teidän koko komission tehtävä. Kiitoksia. Työjärjestys, puheenvuoro. Kollega Kaaber, olkaa hyvä arvoisa kiitos puhemies minä puhuisin siitä mitä kollegani nyt sanoi ja kyllä nyt on selvää ihan riippumatta poliittisista katsannoista, että tässä oli kyllä selvää mm, vaikutusta sillä, mitä Verhofstadt sanoi. Tiedän, sinä näitä sääntöjä vähän tarkemmin katsoa, ja tässä oli aivan selkeä mm, syytös, ja ehkä Verhofstadt voisi kysyä kollegoilta, onko esimerkiksi tässä kollega vieressä, niin onkohan islamin vastainen tollakin? Okei, okay. Hyvä. Jatketaanpas keskustelua seuraavana EFTDn edustaja Wolf, olkaa hyvä. Juncker, this is an ugly... Puhemies, herra Juncker, tämä on järkyttävä veroskandaali, joka ei häviä mihinkään. Te olette tahrannut tuolin, jolla istutte ja mitä kauemmin siinä istutte, sitä pahemmin se tahriintuu. Olette sanonut, että ette ole suurten yritysten ystävä, mutta johtaessanne Luxemburgia te sallitte sen, että sadat suuryritykset pystyvät välttämään yritysverotusta. No, jos et ole siis niiden ystävä, niin haluaisin tietää, minkälainen on sitten heidän vihollisensa. Sanoitte vaalien aikana, että haluatte osoittaa solidarisuutta Euroopan ihmisille. No, he kärsivät säästötoimista, köyhyydestä kautta Euroopan vitsauksen kaltaisesti. Te pystyitte kuitenkin varmistamaan sen, että Luxemburgissa tietyt tahot, tahot hyötyivät avokätisyydestänne. Onko tilanne Saksassa, Italiassa ja Ranskassa samanlainen. No puhutte siitä, että käytöksen on muututtava tai toiminnan on muuttava. Ainoastaan teidän toimintanne on muututtava. Me peräänkuulutamme solidarisuutta. Missä se oli, kun Kreikkaa pelustettiin, kun samalla miljardeja virtasi yritysten taskuihin? Missä oli solidarisuus, kun Italiassa työttömyys on yli 50 prosenttia. Luxemburgissa taas ei. Missä solidaarisuus on, kun sanoitte, että nämä diilit on tehty Euroopan etujen nimissä? Kun katson tänne saliin, teidän on um, pohdittava, oletteko moraalinvartija, joksi teidät valittiin. Aiotteko te todella kuulla kansalaisia ja sanottava, tai ajatteko samaa näkemystä kuin muut? Das Wort hat jetzt Ja seuraavana edustaja Le Pen. Monsieur, Monsieur Pitela, vous êtes... Puhemies, anteeksi herra Pitela, te oletteko uskomaton te puhuitte ilmestyksen kirjan omaisesti siitä, minkälaisia vitsauksia voisi tulla, e, jos e, tällä tiellä jatketaan, mutta ette kuitenkaan yhtään ole unohtaneet näitä kauheita sanoja, mitä te sieltä sylkäisitte. En tiedä mitä muuta voisi siitä sanoa, mitä äsken sanoitte. Mutta on kuitenkin selvää, että näiden vuotojen pohjalta voidaan nähdä, että Luxemburg on saanut sopimuksesta aikaiseksi yli 300 monikansallisen yrityksen kanssa ja näin on saatu veroalennuksia ja näin voitot sitten palautettiin Luxemburgiin. Eli tässä on tällaista pelaamista ja tässä on mennyt eri mailta myös Ranskalta verotuloja ja näin Ranskan kansalaiset ovat saaneet kuulla, että heidän pitää maksaa Junckerin takia enemmän veroja, koska Luxemburg on tällaista eh, vuotoa saanut aikaiseksi. Ei se ole ainoa maa, mutta jos ajatellaan esimerkiksi patenttitoimintatapauksia eh, ja miten eh, tulot menevät tytäryhtiötä toisille, miten suuret yhtiöt eivät maksa veroja melkein ollenkaan siellä, missä rikkaus tuotetaan. jos ajatellaan esimerkiksi Amazonia ja muita, jotka ovat Luxemburgissa. Siellä on alennettu ALV-taso näin käytössä ja se ei kuitenkaan tule sitten kuluttajan maahan ollenkaan tämä ALV-tulo. Tässä lähdetään tietysti liikkeelle EUn määrämistä säännöistä. Ja tämä on tehnyt mahdolliseksi sen, että Luxemburgissa eletään hyvin, siellä on hyvin palkatut asianajat, mutta tämä on vienyt tuloja muilta unionin mailta. No, meillä valtiovarainministeriömi, joka ei ole ihan minun ystäväni, kuitenkin puhui siitä, että meiltä menee näin äh, rahat ja meillä on Luxemburgin pankkisalaisuussääntö, joka on meille ongelma. Te olitte pitkään pääministerinä Luxemburgissa ja te olitte tietoisia siitä, että tämä järjestelmä pantiin eh, pystyyn. Kukaan ei voi uskoa sitä, että te todella taistelette sen purkamiseksi, mitä eilen panitte pystyyn. No tämmöisen sama asia kuin jos Alkaponista eh, tehtäisiin turvallisuuden ja etiikan komitean tai valiokunnan puheenjohtaja. Eli siksi me pyydämme, että kaikki ne, jotka haluavat taistella veronkerran vastaan, eh, että he kampittaisivat nyt tämän komission todettiin esimerkki siitä, minkälainen hirviö Euroopan unioni on nykyään, mutta EPP ja eh, sosialistit, liberaalit ja Ranskan vastaavat puolueet ovat tällä samalla linjalla. Siellä ollaan kyynisiä ja laitetaan kaikki vaan omaan taskuun, viedään ja sitten annetaan suurille paljon enemmän kuin pienille. Bitte sehr, Kollega Juncker, olkaa hyvä. Monsieur le Président, grande est la tentation de... Puhemies, no tässä on kyllä sellainen tilaisuus, että melkein pitäisi mieli ainoastaan Rova Lepenille vastata. Hän aina niin hellyttävästi ja kauniisti mulle puhuu, kun hän käyttää puheenvuoron täysistuntosalissa. Mutta kuitenkin haluaisin nyt ottaa kantaa tiettyihin seikkoihin, mitä täällä keskustelussa on otettu esille. Rova Zimmer, te puhuitte Junckerin järjestelmästä. Miten te oikeutatte tällaisen väitteen? Te, kuten monet muutkin täällä, muistuttivat siitä, että tämä järjestelmä, johon linkitätte nimeni, on kansallisten ristiriitaisten erilaisten verotusjärjestelmien tulos, joten tähän ei voi linkittää nimeäni. Minä en ole tällaista järjestelmää kehittänyt enkä systematisoinut vaan kyse on siitä, että jäsenvaltioiden väliset erot verotuksellisesti ovat vain tällaiset. Kiitoksia. Minä sanoin teidän edessänne toistuvasti, että komissio, jota minä johdan, tulee taistelemaan veron kiertoa veropetoksia vastaan. Minä sanoin teidän edessänne kaksi viikkoa sitten, mitä välineitä käytetään, jotta voidaan varmistaa se, että enää ei tapahdu tällaista verottamatta jättämistä, sillä tämähän ei ole mm, yleisen etiikan ja moraalin mukaista. Pyysin kollega Moskovisia laatimaan direktiivin, jonka pohjalta 28 jäsenvaltion keskuudessa vaihdettaisiin etukäteen automaattisesti tietoa näistä päätöksistä. Minä ymmärsin, että kaikki ryhmät tukivat tätä ehdotusta. En kuullut, että kukaan yksikään henkilö olisi sanonut, että näin ei pitäisi tehdä. Eli minä haluaisin nyt kyllä uskoa, että teidän maissanne ja puolueissanne ja kansallisissa parlamenteissa aiotte tehdä kaikkene varmistaakseni sen, että 20 jäsenvaltiota lähtee komission kanssa tälle tielle. Minä kyllä luotan teidän apunne. Nyt ei pidä ainoastaan puhua etiikasta, vaan varmistettava, että kussakin maassa saadaan aikaiseksi konsensus, joka liittyy siihen, että ennakkoveropäätöksestä pitää saada aikaiseksi automaattinen tiedonvaihtojärjestelmä. Ja Brisbaneissa Australiassa huomasin, että kun ehdotin tätä sääntöä globaaliksi säännöksi, niin muut eivät olleet kovinkaan innostuneita. Ja siksi meidän on varmistettava, että tästä asiasta päästään yhteisymmärrykseen. Minä ymmärsin, että kaikki ryhmät, kaikki parlamentin ryhmien ryhmien edustajat hyväksyivät tämän pyyntöni, jonka esitin Italian puheenjohtajavaltion, että perustettaisiin tällainen ryhmä, joka partioi ja varmistaa, että toimitaan sääntöjen pohjalta niille, ja että toteutetaan ne säännöt, jotka vuonna 1997 eh, hyväksyttiin liittyen eh, epäilyjen kilpailun estämiseen. Ja nyt olen sitä mieltä, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että pitää ottaa käyttöön tämän eh, talous- ja finanssikomitean tasoinen ryhmä verokysymyksiä käsittelemään, niin oikeastaan tekisi ehdotuksia ECOFINille tähän järjestelyyn liittyen. Minä en nyt vastusta verokilpailua. Se on ihan oikeanlaista, mutta sen ei pidä kuitenkaan olla vääristynyttä vääränlaista. Ja tällaista vastaan komissio, jota minä johdan, torjuu täysin voimin. Minä puhun Euroopan parlamentille. Tämä on nyt Euroopan parlamentin edessä tehty sitoumus, että komission nimissä sitoudun yhteen tähän tärkeään elementtiin, joka liittyy siihen ohjelmaan, jonka pohjalta minut valittiin. Ja kyllä minä aion, aion siihen pitäytyä. Varmasti kaikki muutkin komission jäsenet näin tekevät. Ja luotan siihen, että kaikki ne, jotka ovat hyväksyneet komissiota minä johdan, varmistavat, että komission ohjelma toteutuu periaatteessa ja myös yksityiskohtiensa osalta. Minä olen tähän sitoutunut. Minulla on sopimus parlamentin kanssa. Minut valittiin ohjelmani eh, pohjalta. Minulla on tämä 300 miljardin ohjelma, jonka esittelen teille keskiviikko aamuna. Ja minut valittiin näiden periaatteiden pohjalta, jotka liittyvät demokratiaan. Ja minut valittiin myös, koska aion näitä verosääntöjä ottaa käyttöön. Ja kaikki, jotka tätä asiaa tuntevat, heitä on täällä paljon. Täällä on entisiä valtionvarainministeriitä, kansallisten parlamentin jäseniä. Kaikki tukevat minua tässä työssäni. Ja haluan hyvin selvästi nyt sanoa seuraavaa. Älkää loukatko minua Kyllä se onnistuu, mutta täältä löytyy sellaisia, joita ei voi edes loukata. Minua voi vielä loukata. Minä teen niin kuin lupasin täällä sataprosenttisesti ja kaikin voimin. Paljon kiitoksia. Päätän keskustelun tähän. Äänestys toimitetaan torstaina kello 12. Kiitoksia. Siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan.